Okay, friends, can I suggest that we proceed our meeting? Ehdotat jatketaan kokousta. Olemme jo vartin myöhässä. Siirrytään eteenpäin. EU-strateginen työturvallisuuskehikko 2014-2020 ongelma. Anna puheenvuoron Ulla Kristensenille. Madam President. First of all, let me... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laadintaan. Olen saanut työnantajilta, ammattiyhdistyksiltä ja myös muilta tahoilta panoksia tähän työhön. Meillä on työ, terveys- ja turvallisuusstrategia kaudelle 2014-2020 ja se hyväksyttiin viime vuoden kesäkuussa viivästysten jälkeen. Minulla olisi yleisluonteisia kommentteja puitteista ja tämä heijastuu myös mietintöluonnokseen. Puitteet ovat varsin onnistuneet. Niissä tuodaan esille Euroopan päähaasteet, kun ajattelemme työterveyttä ja turvallisuutta. Uudet nousevat uhat, täytäntöönpano työturvallisuuden ja terveyden osalta työpaikalla, kysymykset kansallisten strategioiden merkitys, paremmat tilastotiedot, ikääntymisen huomioiminen Euroopassa ja niin edelleen kun kyse on konkreettisista toimista, niin puitteet jättävät vielä paljon toivomisen varaa. Ei riitä se, että on tietoinen ongelmista, joita Euroopan yrityksillä ja työnantajilla on edessään. Konkreettiset ongelmat vaativat konkreettisia toimia. Mietinnön pyrkimyksenä on ollut tarjota konkreettisia ratkaisuja ja ehdotuksia, ja toivon ja oletan, että valiokuntana me voimme sopia käytännönläheisestä kannasta. Näin voimme myös osallistua tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin työterveyden ja turvallisuuden alalla. Konkreettisempia toimia entistä enemmän, mukaan luettuna lainsäädäntötoimet, tulisi sisällyttää tämän strategiakehykseen. Ensinnäkin on tärkeää korostaa, että kaikilla työn tekijöillä on oikeus mahdollisimman korkean työsuojelun tasoon työpaikalla, onpa työnantaja sitten minkä kokoinen tahansa. Tämän lisäksi komission tulisi määritellä ja täytäntöönpanna kvantitatiiviset tavoitteet työtapaturmien vähentämisen osalta, kun ajattelemme vuoden 2016 uudelleen tarkastelua työterveys ja turvallisuus strategi, strategikehyksen osalta. Kansallisista strategioista työnantajilta ja työmarkkinaosapuolilta olemme kuulleet sen, että jäsenvaltioissa on täytäntöön pantu vanhan strategian nojalta näitä suunnitelmia. Tulisi toimia avoimemmin niin, että työmarkkinaosapuolet ja myös muut sidosryhmät saisivat osallistua tähän prosessiin. Tulisi olla tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet niin, että muistettaisiin myös sääntöjen merkitys. Mehän haluamme varmistaa sen, että hyväksytyt säännöt toimivat työntekijöiden hyödyksi kautta Euroopan. Täytäntöönpano, sääntöjen noudattaminen, sen soveltaminen on myös kriittisen tärkeää, jotta toimintamahdollisuudet ovat yhtäläiset kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten pk-yritysten toiminta. Jäsenvaltiot ja komissio on otettava pk-yritysten erityistarpeet huomioon. On kehitettävä käytännön välineitä ja suuntaviivoja, joilla sääntöjen noudattamista voidaan tehostaa. Työmarkkinaosapuolet ja työntekijöiden edustajat seuraavaksi. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen ja erityisesti työntekijöiden edustajien osallistuminen yritystasolla on hyvin tärkeää. Tällä voimme helpottaa vaatimusten noudattamista. Työsuojelutarkastukset lainsäädännön täyttämisen suhteen vaatii resursseja ja henkilökuntaa suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Meidän täytyy muistaa näkemys siitä, että ilon suositusta vähintään yhdestä työsuojelutarkastajasta per 10 000 työntekijää täytyy noudattaa. Kun ajattelemme työperäisiä sairauksia ja uusia nousevia uhkia, nämä olisivat kaikista suurimpia huolenaiheita mielestäni. Mielenterveysongelmat ovat suurin poissaolojen syy Euroopassa. Meillä on olemassa olevia direktiivejä, jotka täytyy koota yhteen uudeksi direktiiviksi, jotta huomioidaan myös ergonomiset riskitekijät työntekijöiden suojelussa sosiaalisten riskitekijöiden ohella. Näin saamme sääntelykehyksen, joka on helpompi täytäntöönpanna ja sitä on helpompi noudattaa. Kyse voi olla esimerkiksi erilaisista työskentelyvälineistä. No sitten työperäiset syöpätaudit. Meillä on oltava altistusrajoja, tiukempia rajoja, joilla voimme säädellä altistumista karsinogeeneille. Täytyy myös sisällyttää lisää raja-arvoja näihin sääntöihin. Täytyy tehdä läheistä yhteistyötä neuvoantavan komitean kanssa – jotta voidaan saada sellainen arviointijärjestelmä, jota sitten voidaan käyttää raja-arvojen määrittelyssä. Tämän pohjalla on oltava selkeät eksplisiittiset kriteerit. Psykososiaaliset riskitekijät on merkittävä seikka. Tällä alalla tarvitsemme parempaa tiedonkeruuta ja seurantaa. Mut huolenaiheet sisältävät asbestin ja nanomateriaalille altistumiseen. Tarvitsemme parempia tilastotietoja. Tämä on keskusteluissa noussut toistuvasti esille myös työmarkkinaosapuolten kanssa. Myös yhteiset määritelmät ovat tärkeitä, kun määrittelemme vähentämistavoitteita kautta jäsenvaltioiden. Ei ole ollut mahdollista säilyttää kaikkia prioriteettiani tähän luonnokseen, koska meillä on nämä pituusrajat. Mutta varmaankin tarkistuksissa tämä tilanne voidaan korjata ja myös varjoesittelijät tässä auttavat. FAM-valiokunta antaa lausunnon ja varmasti sieltä saamme paljon hyviä ajatuksia mietintöön ja toivon, että voimme ne ottaa huomioon. Voin päättää puheenvuoroni tähän ja jättää myös vieraille aikaa ja myös varjoesittelijöille puheenvuoron. Mielelläni teen yhteistyötä tämän mietinnön tiimoilta. Kiitos. Thank you very much to the rapporteur and I... Kiitos esittelijälle. Vieraille nyt puheenvuoro. OSHN edustaja Rava Shatlatschek. Uh, thank you very Kiitos oikein paljon Rova puheenjohtaja, arvoisa herra Kristensen, hyvät parlamentin jäsenet. On suuri kunnia saada olla vieraananne tänään ja antaa oma panos eu työterveys- ja turvallisuusstrategiaan. Voisin lyhyesti esitellä työterveys- ja turvallisuusviraston roolin tämän strategian suhteen. Luonnollisesti me innokkaasti haluamme antaa panoksemme tähän strategiseen puitteistoon. Sitten haluaisin, että kollegani William Cockburn esittelisi yhden eh, lippulaiva-aloitteistamme. Eh, siinä olemme keränneet todella eh, tutkimuksen kautta tiedot ja tietoja, joita tullaan sitten käyttämään myös strategisen puitteiston äh, luomisessa. Kun äh, katsotaan rooliamme, työ, terveys ja turvallisuus, äh, strategian suhteen, niin EU-ssahan on havaittu ja todettu, että muuttuvassa ympäristössä ja työmaailmassa on oltava joustava. Uusia haasteita tulee esiin ja 2002 kaudella jo todettiin, että uusien nousevien riskien ennakointi, liittyvätpä ne sitten teknologian kehitykseen tai sosiaaliseen kehitykseen, on hyvin keskeinen asia. Ja tämä vaatii jatkuvaa riskien tarkkailua, joka tietenkin pohjautuu järjestelmään järjestelmälliseen systemaattiseen tiedon keruuseen. Ja 2002-2006 eh, strategiassa EU-osalta eh, virastolta pyydettiin eh, tällaista Euroopan riskitarkkailukeskusta sen luomista ja seuraavassa yhteisön strategiassa 2007-2012 korostettiin juuri riskien ennakoimisen merkitystä ja pyydettiin, että tämä riski seurantaa tarkkailukeskus tekee omia aloitteita. No sitten vuonna 2014 käynnistettiin EU-strateginen puitteisto työterveysturvallisuusalalla. Tämä on siis voimassa vuoteen 2020. Ja tässä tuetaan että juuri tämän riskiin Ähm, seurantakeskuksen löydöksiä ja strategisissa puitteissa meidät nähdään yhtenä avaintoimijana. Äh, strategisissa puitteissa identifioidaan, niin kuin herra Kristensenkin totesi, näitä pääasiallisia haasteita ja asetetaan strategisia tavoitteita vuoteen 2020 saakka. Ja niin kuin totesin, EU-osalla on ollut hyvin tärkeä rooli aiempien strategioiden täytäntöönpanossa työterveys- ja turvallisuusalalla, ottaen tietenkin huomioon myös strategioiden ulkoinen arviointi. Ja uusissa strategisissa puitteissa EU-ossa on jälleen saanut hyvin merkittävän roolin, erityisesti ottaen huomioon kansalliset strategiat työ terveys- ja turvallisuusalalla. Tässähän me teemme yhteistyötä komission kanssa ja luomme uusia välineitä monitoroinnin tueksi, mutta myös kansallisten strategioiden tueksi. Ja tietenkin sitten vielä Euroopan unionin työterveys- ja turvallisuuslainsäädännön toteutuminen jäsenvaltioissa. Tehän tiedätte, että että me toteutamme todella suuria hankkeita, joita Euroopan parlamentti on meitä pyytänyt toteuttamaan ja löydöksemme ja tulokset tulemme esittelemään vuoden lopussa seminaarissa ja yhdessä komission kanssa sitten ensi vuoden alussa esitellään lopulliset löydökset sekä suositukset. Sitten nämä uudet nousevat riskit on toinen alue, Tämä liittyy tietenkin myös tähän meidän äh, tutkimuksemme, johon kollega aivan kohta tulee puuttumaan puheenvuorossaan. Ja merkittävä lisäulottuvuus on työperäisten sairauksien ennaltaehkäiseminen sekä erityisesti pienten ja mikroyritysten tukeminen tällä alalla. Euroopan unioni on viime äh, vuosina kehittynyt esitellyt Euronimisen nettivälineen pien yritysten ja kaikkein pienimpien mikroyritysten tueksi. Ja tässä on todella pyydetty kehittelemään pienyrityksille, mikroyrityksille mahdollisimman käytännöllisiä välineitä, jotka tukisivat niitä niiden työturvallisuus, pyrkimyksissä. Ja tämä liittyy todella tuohon seuraavaan esitykseen. Ja nyt jos sallitte, äh, kollegani William Cockburn jatkaisi tästä meidän esimä tutkimuksestamme Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos, että saamme mahdollisuuden esitellä uutta kiinnostavaa dataa, joka auttaa teitä suuntaamaan työtä. Uudet yritykset ja riskit oli 2009 aloitettu kenttätyöaloite. Nyt meillä on toinen, joka aloitettiin viime vuonna ja nyt, kuten johtajamme totesi, julkaisemme päätulokset ja ensimmäisen yhteenvedon. Meillä oli tässä parlamentissa hyvin lyhyessä esityksessä, niin kerron lyhyesti surveen metodologian päätulokset ja kommentoin hyvin lyhyesti, miten hyödynnämme tätä rikasta dataa toimissa. Mutta ensiksi tärkeäseen kysymykseen vastaus. Saisiko seuraavan kuvan? Miksi tarvittiin uusi survey? Ja tässä on erilaisia datalähteitä, kuten tunnette. Tämä tekee seuraavaksi sorveita, haastatteluja. Ja sitten EU-työvoima survatutkimus, jonka Eurosta tekee sen ad hoc joka liittyy työpohjaisiin onnettomuuksiin ja sairauksiin, ja Eurofound, Euroopan työolo survey tarkastelee hallinnosta dataa. Me olemme tätä Eurostatin dataa, onnettomuusdataa ja ammattitautista tilastoja. Tämä eurooppalainen tiedonkeruu antaa vertailukelpoisen kuvan. Näemme, miten tilanteet vaihtelevat ja tätä voidaan toivottavasti kytkeä politiikkaan ja toimii. Nämä diat täällä pomppivat Nämä työntekijöiden sorveet ja hallintadatat antavat aika hyvän kuvan Euroopassa onnettomuuksista ja työntekijöiden huolenaiheista, vähemmän ammattisairauksista, taudeista. Meillä on kuitenkin vähän kytköksiä politiikkaa teidän kentän kehitystä välillä. Meidän täytyy löytää yhteys politiikka ja tulosten välillä, joten SNR keskittyy yritystasoon työpaikka tarkastelee Euroopan työpaikkojen ennaltaehkäisevää työtä. Siinä on 35 jäsenmaata, Albania, Fyrom, Islanti, Montenegro, Norja, Serbia, Sveitsi ja Turkki. Sveitsistä tämä oli niin kiinnostava, että se maksaa omasta osallistumisestaan. Ja sitten kuningaskunta Slovenia ja muut maksoivat omasta taskustaan otoksen kasvattamiseksi ja näin korvasivat ikään kuin kansalliseen tutkimukseen. Katoimme 50 000 yritystä, merkittävä määrä työtä, kaikki toiminnat myös erittäin hankalat tavoittaa, kuten maatalous ja kalastus. Mikä on tärkeintä, tämän huomioon palautteen ensimmäisestä kolmisesta. Me pudotimme otoskoon yrityksiin, joissa on viisi työntekijää tai enemmän. Mikroyritysten mukaan ottaminen oli aika haastavaa, mutta se oli tuloksen kannalta perusteltua. Keiltä, keille esitämme kysymyksiä? keskitymme henkilöön, joka tietää parhaiten, mitä käytännössä tapahtuu. Mä liityn ensimmäisen sorven tuloksiin ja kokemuksiin. Meillä on vähän erilaisia vastaajia. omistajasta lähteen, johtajasta lähteen, erityisesti pienissä yrityksissä. Yritys pienenee, niin vastaaja ei välttämättä tiedä parhaiten työturvallisuudesta. Kun yritys koko kasvaa, meillä on asiantuntija henkilö, jotka on, saa palkkaa työturvallisuuden tehtävistä. Mutta noin 20 prosenttia vastaajista on luottamusmiehiä, työntekijöiden edustajia. Ja tämä osoittaa, että suhteet työpaikalla eivät ole aina niin mukavasti järjestetty, kun keskustelussa ajatellaan. Mitkä ovat pääriskitekijät? tehokkaan terveys- ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Seuraavassa kovassa näemme, että meillä on hankalia asiakkaita, oppilaita ja kuten näette tässä myös aikapaineet, vaikeat työajat, huono kommunikaatio. Eli niin riskit ovat psykososiaalisia. Keskittykää näihin papereihin, joita olemme jakaneet. Palvelusektori ja psykososiaaliset riskit ovat tärkeimpiä. Ja sen jälkeen tulee sairaudet. Rasittavat asennot, pitkään istuminen, toistuvat kädenliikkeet. Nämä tulevat aikaisemmin esille. Niitä painetaan strategisessa kehikossa. Miten niitä hallinnoidaan työpaikalla? Puitedirektiivin pohjalla on riskinarvioita. Tämä on tavoitepohjeista. Työnantaja kontrolloi työprosesseja ja tietää parhaiten, miten riskejä voidaan hallita. Jäsenvaltiossa on paljon eroja tarvitse tehdä paljon riskiarvioita. Tässä on 25 prosenttia, tippuu 37 prosenttia Luxemburgissa. Kysymys ei ole direktiivin ja oikeudellisten velvollisuuksien täyttämisestä. Kysymys on siitä, miten tärkeinä yritykset pitävät riskinarviointia. Me puhumme sen laadusta myöskään. Nämä luvut vaihtelevat sekä sektorin ja koon mukaan. Palvelusektori tekee vähemmän ja pienet yritykset myöskin kuin isommat. Yksi ja vain kysymyksestä on, mikä motivoi yrityksiä hallinnoimaan riskiä? Mikä ajaa niitä ennaltaehkäisyyn? Tämä oikeudellisten velvollisuuksien täyttäminen on usein miten mainittu syy. Läheisesti kytköksissä myöskin työtarkastusten tulosten huomioiden välttäminen. Eli laajasti ottaen lainsäädännön täyttäminen. Ja sitten pienellä erolla hyvin lähellä on työntekijöiden tai luottamusmiesten kannat. Tutkimus osoittaa, että kun johto on sitoutunut ja työterveys, luottamusmiehet ovat edustettuina hallinnossa, toimii tehdään jopa kymmenen kertaa enemmän – yrityksen maineen, maine mainittiin erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, enemmän kuin vanhoissa. Nyt kun näemme, miksi toimi ryhdytään, voimme kysyä, miksi jotkut eivät tee mitään e- ennaltaehkäiseviä toimia. Usein pääestään, että joko riskit tunnetaan jo hyvin, tai sitten, että niitä ei ole. Asiantuntemuksen puute tai menettelyraskaus ovat paljon pienempiä syitä. Enemmän tietoa tietoisuuden kohtamista tarvitaan, että kaikki yritykset ymmärtävät, että riskejä on sektorista riippumatta, yrityskoosta riippumatta. Kun puhumme riskin arvioinnista, 90 prosenttia yrityksistä on sitä mieltä, että arviointi on asianmukaisin keino tarttua työturvallisuusriskeihin. Seuraavassa diassa kysymme esteistä vaikeuksista tarttua työturvallisuuskysymykseen lainsäädännön monimutkaisuuden suhteen. Jäsenvaltiossa lisäeroja. Italiassa 70 prosenttia sitä mieltä oikeus- velvoitteen monimutkaisuus oli iso ongelma. Slovenista ei Liettuassa noin 14 prosenttia sitä mieltä. 86 prosenttia sanoi, että lainsäädännön monimutkaisuus ei ole mikään tai on vain pikkuinen este. Ja kuitenkin kaikilla mailla on edessä sama eurooppalainen hyväksytty lainsäädäntö. Kysymys on siitä, mikä välittää tätä kokemusta jäsenvaltiossa, mikä luo mielikuvan lainsäädännöstä. Sitten kysymme, puuttuuko eurooppalaisilta yrityksiltä riskitekijöihin puuttumiseen tarttuvia tehtäviä. Tässä tarttuu johonkin tehtäviin, huono kulku, informaation puute, tekijät liittyvät psykososiaalisiin riskeihin. Tässä yritykset mitä sanoit, että heiltä puuttuu suuntaviivoja, eli lisäkehityksiä, lisävälineitä tarvitaan. Siis mä myös aika työntekijöillä sanottavaa työturvallisuuden ja terveyden suhteen. Sanomme, että mitä parempi edustuksellisuus, sitä enemmän todennäköisesti ryhdytään toimia. Seuraavassa diassa näemme, että työntekijällä on hyvin vaihtelevat mahdollisuudet puuttua psykososiaalisiin riskeihin ja turvallisuus- ja terveyskysymyksiin. Psykososiaaliset riskit vaativat hyvää työntekijätyön osallistumista onnistumiseen. puitedirektiivin vuoksi PK-yrityksissä on muodollista työntekijäedustusta ja sen merkittävää lisäarvoa. Aika alkaa loppua. Liitin tähän visualisointivälineeseen. Ja tämä kutsu verkkosivulle käyntiin. Tässä näette kaikki kysymykset. Pystyn esittelemään vain hyvin pienen osan rohkaistakseni teitä perehtymään dataan. Ja sitten kysymykseen mielellämme toimme täytäntöönpannossa ja keskusteluissa. Ja verkkosivut viimeisellä sivulla. EU OSHA uh, for share. Kiitos EU OSHAlle tulosten jakamisen suhteen. Tämä on tärkeää sosiaalikumppaneille ja me ovat läsnä ja annan puheenvuoron Vesisjärsin työturvallisuusryhmä puheenjohtajalle Arne Mesterille. Thank you very much, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kenties alkuun voisin todeta, että katsomme vakaasti, että yritykset tarvitsevat sellaisen ympäristön, jossa ne voivat toimia totta kai kilpailukykyisessä ympäristössä, mutta huolehtia myös työskentelyolosuhteissa. Työterveyden ja turvallisen suojeleminen on Business Europeille prioriteetti. Emme me tässä kovinkaan huonosti suoriudu. Me näemme tilanteen varsin myönteisenä. Meillä on varsin paljon yrityksiä, joilla menee hyvin, jotka ryhtyvät ennaltaehkäiseviin toimiin. Ja myös työntekijät ovat tässä pitkälti mukana. Aivan niin kuin herra Kokben totesi, jäsenvaltioiden välillä toki on eroja ja on myös eri alojen välillä eroja. Kertoisin myös tietystä huolenaiheista. Nämä tulevat esille myös mietinnössä. Mikä olisi tapa edetä, mikä olisi oikea tapa ryhtyä asianmukaisiin toimiin. Niinkään ei tulisi olla kyse siitä, että ryhdytään uusiin lainsäädäntötoimiin. Ensinnäkin me vasta arvioimme olemassa olevaa lainsäädäntöä työterveyden ja turvallisuuden osalta ja pitäisi arvioida, minkälaisia vaikutuksia jo tehdyillä toimenpiteillä on. Tämä täytyy toteuttaa ensin ennen kuin lähdetään päättämään uusista lainsäädäntötoimista. Joka tapauksessa komission lähestymistapa, joka keskittyy parempaan täytäntöönpanoon, sääntöjen noudattamiseen, yksinkertaistamiseen lainsäädännössä eikä laadittaisi uutta lainsäädäntöä. Meistä tämä on se lähestymistapa, joka tulisi säilyttää. Tunnustetaan se, että meillä on jo olemassa huomattavasti EU-lainsäädäntöä alalla. No sitten jotakin huolia, näkökulmia tavoitteisiin liittyen, määrällisiin tavoitteisiin liittyen. Strateginen strategiakehys tunnistaa ne päähaasteet ja strategiset tavoitteet, jotka liittyvät näihin haasteisiin, mutta todellisia määrällisiä tavoitteita ei tulisi määritellä EU-tasolla. Esimerkiksi tämä nolla onnettomuustavoite. Me tuemme sitä, että pyritään nollaan onnettomuuksissa, mutta eihän tämä tarkoita välttämättä sitä, että tämä on konkreettisesti sitten nolla. Se on toki pyrkimys, se on tavoite, jota kohti pyritään ryhdytään kaikkiin mahdollisiin toimiin, jotta päästäisiin nolla tavoitteisiin, mutta kyse ei ole sinällään tästä numerosta nolla, vaan kyse on siitä, mitä tehdään, jotta päästäisiin tähän tavoitteeseen. Kun ajatellaan esimerkiksi työtapaturmien määrän vähentämistä ja tavoitteena on nolla, me totesimme, että tässä heijastuu kunnianhimoinen tavoite. Katsotaan sitä, mitä on tehty, jotta tavoitteeseen, tavoitteeseen päästäisiin. Jatkossa tulisi keskittyä nimenomaan siihen, mitä tehdään, jotta tavoitteeseen päästään. Riskin arvioista on sanottu paljonkin. On tärkeää korostaa, että riskiarvio on ensinnäkin prosessi. Sillä pyritään korkeampaan tavoitteeseen. Tavoitteena on identifioida asianmukaiset ennaltaehkäisytoimet ja sitten täytäntöönpanna nämä toimet. Kyse ei ole riskiarviosta, joka olisi arvokas sinällään. Kyse ei ole siitä, että on, on sitten joku asiakirja, joka osoittaa, että riskiarvio on tehty, vaan kyse on todella siitä, että tehdään riskiarvio ja täytäntöön pannaan asianmukaiset toimet. Jos joku sanoo, että meillä on hyvä riskiarvio, niin sanon, että että ei tässä ole onnistuttu. Siinä täytyy nimenomaan keskittyä täytäntöönpanon tekoihin. Prosessia täytyy noudattaa ja prosessin mukaisesti sitten ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Toinen seikka, jonka haluaisin nostaa esille, liittyy lihas- ja tukielinsairauksiin. Tämähän on olemassa oleva painava ongelma. Tähän tulisi keskittyä, mutta mitkä ovat sitten asian vaatimat toimet? Emme katso, että lainsäädäntötoimet auttavat meitä tässä asiassa jatkossa. Suurin, oma, suurin osa riskitekijöistä on tunnistettu. Kyse on taas siitä, ryhdytäänkö yritystasolla ja jäsenvaltioiden tasolla riittäviin toimiin. Kyse ei ole äh, riskiarvioista, vaan nimenomaan toimista, mihin ryhdytään. Tähän hän vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Kyse on siitä, että valitaan oikea lähestymistapa, jotta päästään loppujen lopuksi parempaan suojan tasoon työntekijän näkökulmasta. Kenties sitten työperäiset taudit. Me tarvitsemme vertailukelpoista, luotettavampaa tilastotietoa. Me emme koskaan saa vertailukelpoisia tietoja, tästä olen vakuuttunut. Kun me keräämme tietoja työtapaturmista, niin minä itse olen ollut hallinnoimassa turvallisuussuunnitelmaa. Meillä on yksityiskohtaista tietoja tuhansista yrityksistä. Ei tietoja kuitenkaan voida vertailla keskenään. Tämä on aivan mahdotonta. Suomen kollega teki tutkimuksen Baltian maista ja muutamasta muusta maasta. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia, ne eivät koskaan sitä ole. Ne ovat yleisluonteisia tietoja. Tietoja tarvitaan työpaikkatasolta. Nämä tiedot ovat merkityksellisiä. Onko yrityksellä näkemystä, ja tietoa siitä, mitä yrityksen sisällä tapahtuu? Onko tietoja siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja ryhdytäänkö asianmukaisiin toimiin? Jos sitten on tällaisia kontitietoja, ne ovat toki mukavempia, mutta, mukavia, mutta niitä ei voida vertailla. Tarvitaan alakohtaisia, kansallisia tietoja, yrityskohtaisia tietoja, mutta tällaisilla tiedoilla ei ole vertailu kelpoisuuden kannalta merkitystä. Eli ei pitäisi liikaa keskittyä tähän, vaan pikemminkin keskittyä tietojen laatuun, niin että, laat, että tietoja on saatavilla oikealta tasolta, siltä tasolta, missä toimiinkin on ryhdyttävä. Ja sitten vielä psykososiaalisista riskitekijöistä. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Oikea lähestymistapa tässä on se, että kyse ei ole niinkään työterveyslähestymistä kattavasta. Työterveysasiantuntijat eivät varmastikaan pysty ratkaisemaan psykososiaalisiin riskitekijöihin liittyviä ongelmia. Pääkysymyshän tässä on se, että työntekijän on löydettävä tasapaino toisaalta äh, kyvyn, työkyvyn, äh, pyrkimysten ja toisaalta sen työn vaatimusten, jota työntekijä tekee välillä. Äh, työntekijän on saatava myös tukea hallinnolta kapasiteetti ja pyrkimykset vaihtelevat myös työuran aikana. Ja tämän tulisi heijastua järjestelyihin. En niinkään pidä ilmauksesta paremmat työpaikat. Kysehän on myös työntekijästä. Työpaikka, työtehtävä ja työntekijä tässä yhdistyvät. On löydettävä oikeanlainen tasapaino. Me emme tarvitse tätä asiaa hoitamaan työterveysasiantuntijoita, vaan pikemminkin urasuunnittelua, työpaikkasuunnittelua on pystyttävä identifioimaan, minkälaiset ovat työntekijöiden pyrkimykset uran aikana ja katsovatko he, että työpaikka vastaa heidän tarpeitansa. On myös oltava mahdollisuus reagoida asioihin, oltava sitkeyttä. Jossakin vaiheessa työuran aikana syntyy sitten epätasapainotilanne ja näihin on tartuttava. On löydettävä oikea tasapaino toisaalta kapasiteettiin ja toisaalta työn sisäännön välillä. Tässä työsuunnittelu astuu mukaan kuvaan. Tarvitaan työntekijöitä, jotka ovat tietoisia siitä, mitkä ovat heidän pyrkimyksensä. Heidän on oltava tietoisia siitä, että heidän tekemänsä valinnat ovat tärkeitä, ei pelkästään tulojen ja työnteon kannalta, vaan myös psykososiaalisen terveyden kannalta. Kiitos. Uh, Sitten pannaan puheenvuoron Vektor Kemperille e- Etokista ja YJistä, vanhempi tutkija. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin äh, aloittamalla kuvailemalla näitä yleisiä toimintapuitteita. Äh, neljä tuhatta kuolemantapausta EU:ssa tapahtuu ja kolme miljoonaa loukkaantuu niin, että ovat poissa vähintäänkin kolme päivää ja itse asiassa 200 000 ihmistä vuodessa kuolee työperäisiin sairauksiin ja näiden loukkaantumisten, tapaturmien sekä kuoleman tapaus sitten äh, kustannukset ovat 3-5 prosenttia PKT Euroopan unionissa, eli hyvin hälyttäviä lukuja, ja tätä varten tarvitaan Euroopan unionin ja kansallisen tason hyvin vankkoja toimia. Ja kun nyt puhutaan näistä äh, strategisista puitteista, täytyy ottaa huomioon, että edetään maailmassa, jossa työskentelyolosuhteet heikkenevät, äh, paitsi kustannusten vuoksi, myös ihan poliittisten päätösten vuoksi. Nimittäin tällä hetkellä sääntelyä puretaan, pyritään vähentämään lainsäädäntöä, jota on kehitetty itse asiassa reaktiona huonoihin olosuhteisiin työpaikoilla ja reaktiona työtapaturmiin sekä työperäisiin sairauksiin. Samoin olemme havainneet, että työsuojelutarkastukset ovat vähentyneet, heikentyneet ja kun ajatellaan psykososiaalisia riskejä, niitä vähätellään ja samoin olemme havainneet, että epätasa-arvo eri jäsenvaltioiden välillä on kasvamaan päin. EAY tekee yhteistyötä työntekijöiden etujärjestöjen kanssa neuvoa antavassa, komissiota neuvoa antavassa työryhmässä. Ja kun nyt näitä strategisia puitteita jota me kutsuttiin strategiaksi, ollaan luomassa, niin me kovasti arvostamme herra Kristensenin mietintö luonnosta, koska hän todella vaatii konkreettisia kourin tuntuvia toimia. Meidän mielestämme strategisista puitteista tässä vaiheessa puuttuu ihan mitattavissa olevia tavoitteita tavoitteita, sitovia aikatauluja. Ja me vaadimme myös työntekijöiden parempaa suojelua tapaturmia ja työperäisiä sairauksia vastaan eh, sen sijaan, että suojelua vesitettäisiin eh, säästöjen nimissä. Lainsäädäntöehdotukset eh, sisältävät myös työmarkkinaosapuolten ehdotuksia asia. Itse asiassa nämä on nyt kuitenkin jäädytetty, koska komissio ei halua direktiivien tasolle mennä tulevaisuudessa ja samoin kolmikantaa vuoropuhelu uuden komission kanssa on itse asiassa ollut puutteellista työmarkkinaa osapuolet PK-yrityksissä on jätetty oman onnensa nojaan ja mitä tulee sitten työsuojelupuoleen ja myös tarkastuksiin, niin väärän suuntaan ollaan menossa. Kun ajatellaan nämä kansallisia strategioita, niin myös näissä jäsenvaltioiden tulisi kuunnella työmarkkinaosapuolia ja tätä tulisi luonnollisesti työsuojelutarkastajien äh, valvoa, mutta tällä hetkellä äh, heidän roolinsa on todella kutistunut. Kun ajatellaan nyt näitä pääprioriteetteja, jotka mielestämme tulisi näihin uusiin strategisiin puitteisiin ottaa mukaan, niin pyydämme sitovia eurooppalaisia raja-arvoja esimerkiksi tiettyjen myrkyllisten aineiden altistumiselle, eh, samoin karsinogeenisten ja mutageenisten aineiden altistusrajojen olisi olla sitovia. Kun näitä myrkyllisiä aineita ajatellaan, karsinogeneja ja mutageneja, niiden mukaanotto direktiivi edelleen on puutteellinen, kun ajatellaan ähm, mielenterveyspuolta. Nämä kysymykset on tiettyjen laitteiden hallinnassa otettava huomioon ja päivitettävä, koska monissa tapauksissa data, johon äh, direktiivin ehdotukset perustuvat, äh, on vanhentunutta. Ja todella sitten psykososiaaliset riskit meidän mielestämme, niitä ei voi ei-lainsäädännöllisin välinein valvoa. Tähän tarvitaan kiireellisesti lainsäädäntötoimia. Mm, sitten on muitakin prioriteetteja, esimerkiksi lisääntymisterveyden suojelu myrkyllisiltä aineilta, kemikaaliset vaarat ja hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit ja sukupuoliulottuvuus liittyy myös tähän niin ennaltaehkäisy kuin sitten diagnoosipuoleenkin. Samoin sitten epätyypilliset työsuhteet niin miesten kuin naistenkin kohdalla – lisäävät riskejä, muun muassa psykososiaalisia riskejä. Ja e pyytää, pyysi 28. huhtikuuta tänä vuonna laillisia altistusrajoja kaikkein vaarallisimmille syöpää aiheuttaville aineille samoin todella lisääntymisterveys sekä sitten tuki- ja liikuntaelin sairaudet on otettava huomioon ja psykososiaaliset riskit, kuten stressi, josta 25 prosenttia työntekijöistä kärsii. Ja kun ajatellaan Bilbaon viraston tutkimusta, niin se tukee paitsi joitain näistä pääkysymyksistä strategisissa puitteissa, niin myös meidän vaatimuksiamme, Pilpan löydökset tukevat meidän vaatimuksiamme. jotka selvästi tulevat päätöslauselmassamme myös todella ilmi. Kiitoksia. For your, uh... Kiitos panoksesta. Meillä on ongelma. Puoli tuntia jäljellä. Eikä ole ollut aikaa keskustella tästä aiheesta, jonka prioriteetti on korkea. Työturvallisuus ja terveys, josta on paljon keskusteltukin jo valiokunnassa ei ole ollut aitoa keskustelua. Ja sitten toinen kohta. joka on aktiivisen ikääntymisen sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teemavuoden ympärillä. Onko se niitäkään tulkkausta, jolle puoli seitsemän jälkeen? tänään, niin, että tästä asiasta ei pidetä keskustelua. Siirrytään seuraavaan kohtaan. Pyritään pitämään se puolessa tunnissa. Tai voimme palata Euroopan aktiiviseen ikääntymiseen. Voidaanko se keskustella toisessa kysymyksessä? Ei. Let's try to really... Yritetäänpä olla kuin kuurinalaiset aikuiset ja puhutaan tosi lyhyesti. Tästä lähtien pyritään käsittelemään molemmat kysymykset esityslistalla. Must be extremely short. Uh, uh, I'll start with the... Uh, Pikaisesti pitäisi puhua. esittelijät. Kiitos, ei ole teidän vikanne, että olemme tässä tilanteessa. Rabach minuutti. Okei, okay, vielen Dank. In 60 Toki toki, minuutti, kiitos rouva puheenjohtaja. Ei olisi myöskään ollut kohteliasta vieraitamme kohtaan äh, olla käymättä tätä keskustelua. Mehän äh, ähm, elämme heidän äh, esityksistään ja he nostivat tässä aivan oikeat kysymykset esiin ja itse asiassa tarjosivat meille myös aivan oikeat vastaukset. Henkilökohtaisesti minulle on yksi asia äärimmäisen tärkeä, kaikkeen en nyt valitettavasti ehdi puheenvuorossani puuttua, mutta se, miten käsittelemme lisänä tulevia sitovia määräyksiä. Ensinnäkin mikä motivoi yrityksiä? No ensinnäkin laki motivoi niitä ja myös sakot. Ja Business Europein edustajat varmasti näkevät tämän asian toisin ja tässä tietenkin joudutaan sitten kuoren väliin, eli luodako vahvempaa lainsäädäntöä vai ollako luomatta. Tämä on äärimmäisen olennainen kysymys. Kiitos. Thank you, Madam McIntyre. McIntyre. One minute. Thank you, Madam Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Ei ole nyt aikaa minuutissa vain hoidella tätä mietintöä. On aivan naurettavaa olettakaan, että näin tekisimme. Parempi olisi käyttää puoli tuntia tähän aiheeseen ja sitten lykätä toista mietintöä. Mutta koska näin ei nyt tehdä, niin haluaisin kiittää herra Kristensen ja hänen tekemästään työstä. Ja haluaisin myös kiittää vieraitamme, puheenvuoron käyttäjiä. Näitä oli kovin mielenkiintoista kuunnella. Mietinnössä on aika paljon sellaista, jonka voin toivottaa tervetulleeksi. Pidän kovasti kohdasta yksi ja puitteista. Kaikilla on oikeus korkean tason suojeluun. Se on meidän lähtökohtamme. On tärkeää, että otamme huomioon PK-yritysten ja mikroyritysten huolet. Niin ikään parhaita käytäntöjä tulee edistää. On kuitenkin tiettyjä seikkoja, joiden kanssa on oltava aika lailla varovaisia. Sattumavaraiset tavoitteet ja kokonaislähestymistavat eivät ota huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteitä. Teen siis tarkistuksia tämän mukaisesti ja toivon, että voimme saada myönteisen mietinnön aikaiseksi. Thank you, uh, Madam Weber. Weber. Chair, I'd like to thank the rapporteur and all the guests that we uh, Haluan kiittää esittelijää ja vieraita. Pikkaa vauhtia sanoisin vain, että oikeus työturvallisuuteen ja terveyteen on oikeus sinänsä, mutta se liittyy useampi tavoite. Yksi tavoite, että talous toimii kunnolla. ja työntekijöiden terve vanheneminen. Siksikin me haluamme hyvää työterveyttä. Ja täytyy sanoa, että on ehdottoman tärkeää arvioida lainsäädäntöä. Toivottavasti saamme parempaa lainsäädäntöä, yksinkertaisempaa, transparentimpaa, mutta myös kielellä, joka pk-yritys ymmärtää helposti, jolla ei ole varaa juristeihin. Olen kovasti samaa mieltä, mitä Business Euroopan edustaja sanoo liittyen kvantittavisiin määr- tavoitteisiin psykososiaalisiin riskeihin. Tarkistuksia niistä keskustellaan huomenna kanssa menevät siihen suuntaan. Thank you, Mr. Silkiotis. Σιλκιώτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πολύ τηλεγραφικός. Πρώτα πρώτα... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun ihan, ihan lyhyesti. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijä, haluan kiittää vieraitamme. Mitä tähän kriisiin tulee, niin äh, tällä hetkellä ongelmat, jotka liittyvät juuri näihin leikkauksiin, aiheuttavat sitten ongelmia myös yrityksissä, koska työsuojelu ei enää toimi ja näin ollen ei saada suojeltua työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Haluaisin keskittyä joku sen ilmiön, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksiin, jotka käyttävät epätyypillisiä työsuhteita, on äärimmäisen ongelmallista se, että lainsäädäntöpuitteissa, kun suojellaan työntekijöitä, niin itse asiassa työntekijät jäävät hyvin yksin, vaikka heidän tulisi saada osallistua kaikkiin keskusteluihin ja neuvotteluihin, jotka heitä koskevat. Ja lopuksi meidän täytyy ehdottomasti tukea PK-yrityksiä ja mikroyrityksiä, joilla ei ole mahdollisuutta aina suojella työntekijöitä niin kuin pitäisi. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä. Kiitos myös puheenvuoron käyttäjille. Business Europe totesi, että ensin täytyy arvioida ja sitten vasta säätää lakia. Joulukuussa 2011 Euroopan parlamentti äänesti suurella enemmistöllä minun mietinnöstäni, joka jo arvioi eurooppalaista työterveys- ja turvallisuusstrategiaa kaudelle 2007-2011. Kyllä, arvioinnin olemme tehneet ja minun mietintöni aikoinaan jo totesi, että työterveydessä ja turvallisuudessa on hyvin huolestuttava tilanne. Haluan kiittää Euroopan työturvallisuusvirastoa, joka on auttanut minua työssäni. Bilbao virastoa. Olemme koordinoidusti voi, voineet tehdä työtä ja muistuttaa näistä numeroista. Aina puolen minuutin välein työtapaturma Euroopassa tapahtuu. 160 000 kuoleman tapausta Euroopassa. 4 prosenttia VKTstä tämä maksaa, kun mitään emme tilanteelle tee. Haluan kiittää esittelijää. Minä osallistun lukuisin tarkistuksiin tähän työhön. Me, me ei, emme voi enää odotella. Neljä vuotta komissio on ollut hiljaa. Ei voida enää Euroopan parlamentissa pitää neljän vuoden myykkäkoulua. Grazie, Grazie al relatore. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Äh, esittelijälle ja vieraille. Ähm, olen samaa mieltä näistä asioista. En pala niihin sen enempää, mutta kun puhutaan äh, komission tiedoista siitä, että näitä työsuojelutarkastajia on noin 25 000 eli 1 9 000 työntekijää kohti, niin kyllä heillä on aika paljon äh, kyllä pöydällään, kun vuodessa on päiviä vain 365. Tämän laskelman mukaan tarkastuksia voitaisiin siis tehdä äh, kerran 24 vuodessa. Eihän tällainen nyt tietenkään riitä. Sitten kun katsotaan äh, direktiivejä, niin tietenkin meidän täytyy saada aikaan yksinkertaistamista ja talouskriisi on luonnollisesti aiheuttanut varsinaisen verilöydyn PK-yrityksissä, erityisesti mikroyrityksissä. Niillä on valtavia ongelmia huolehtia kaikista kustannuksista ja työsuojelu usein tässä sitten joutuu kärsimään. Ja näin ollen eh, sosiaalirahaston parempi käyttö asian korjaamiseksi mielestäni olisi välttämätöntä ja tarvitaan harmoniset eh, oikeudelliset puitteet. Kiitos. Uh, thank you. Sean Simon, minuutti. Thank you. In one minute. Kiitos yhdessä minuutissa. Ensin onnittelisin EU-oka hienosta työstä. Kenties voisimme jatkossa toteuttaa myös poliittisia linjauksia tällaisten asiatietojen pohjalta. Toiseksi ei niinkään onnitteluja tästä strategiakehyksestä komissiolle. Ei, ei mitään henkilökohtaista, mutta tämä on sisällötön ja epämääräinen. Ulle Kristensenille onnittelut. Hän totesi, minkälainen kehyksen olisi tullut olla. Ja lopuksi sitten EAYn kollega mainitsi tietyt lääkkeet, solumyrkyt, jotka aiheuttavat systemaattisesti sairauksia. Tämän kaikki asianosaiset hyvin ymmärtävät, mutta siihen ei Euroopan tasolla tartuta asianmukaisesti, eikä myöskään kansallisella tasolla, vaikka näin tulisi tehdä. Thank you all for your cooperation. Kiitos yhteistyöstä. Tarkistusten ja 36. Kuten aikaisemmin totesin, tiedämme kaikki, että Nämä kysymykset ovat avainkysymyksiä. Tämä työllisyysvaliokunnassa hyväksytään 23. syyskuuta ja keskustelen sihteeristöön kanssa, onko mahdollisuutta keskustella asiasta syvemmin, ehkäpä tuntia kesän jälkeen valiokunnassa. Keskustelu ei ole loppunut. Kiitos kaikille. Kiitos osas, osalle. Kiitos Ullelle työstä. Vaikkapa aikatauluilla kaikkein anteliain me olemme vaikuttuneita ja palaamme asiaan. Kiitos panoksesta. And then we'll go to item 13. Kohta 13 listalla. Herra, kuka esittelijä? puheenvuoroa on teidän. Thank you very much, uh, madam. Kiitos, Ova puheenjohtaja. En puhu pitkään. Aloitan toteamalla, että tämä mietintö, joka liittyy kertomukseen aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisen teeman vuoden 2012 toteutuksesta, houkutteli koko joukon tarkistuksia kollegoilta 184 kaiken kaikkiaan. Ja tämä varmasti osoittaa, kuinka tärkeä tämä asia on. Hienoa. Aikataulu. Tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa pidetään ensi viikolla, ensimmäinen heinäkuuta. Ja näin ollen äh, minä olen nyt valmistelemassa sen jälkeen sitten kompromissi tarkistuksia ja siksi kuuntelen nyt äh, huolellisesti, mitä varjoesittelijöillä kollegoilla valiokunnassa on sanottava tarkistuksista, jotta voin todella heijastella niitä kompromisseissa, joita olen valmistelemassa. Haluaisin tehdä selväksi, että tulen ottamaan huomioon kaikki rakentavat ehdotukset, paitsi ne, jotka ö, ovat vastakkaisia aktiiviselle ikääntymiselle sinänsä ja jotka ehkä siirtäisivät tämän keskustelun hiukan toiselle tasolle. Kollegat näin erityisessä arviointikertomuksessa mielestäni tulee keskittyä asian ytimeen eikä ottaa huomioon liikaa uusia elementtejä. Minä haluan tehdä tästä mietinnöstä mahdollisimman tiiviin ja keskittyneen, jossa mietinnössä todella arvioidaan tätä 2012 teemavuotta. Monet tarkistukset liittyvät sukupolvien väliseen solidaarisuuteen ja olen valmis tukemaan niitä, jotka pyytävät korostamaan tätä teemavuoden ulottuvuutta. Ja tuen myös niitä tarkistuksia, jotka pyytävät elinikäisen oppimisen vahvistamista, IT-taitojen vahvistamista, sekä myös ikääntyvien osallistumista työmarkkinoille. Samoin tuen niitä tarkistuksia, jotka pyytävät äh, innovaatioita äh, sähköisen terveyden alalle. Mitä tulee keskusteluun äh, hyvinvointimallista tai eläkkeistä jäsenvaltioissa, niin en mielestäni, tai minun mielestäni ne eivät kuulu tämän mietinnön Allaan ja niihin en näin olen ole valmis ottamaan tässä kantaa. Kiitos. Shadow for... Aš e, dėkoju pranešėjui. Mm, tikrai manau, kad. Kiitos. Haluan kiittää esittelijää tästä erinomaisesta mietinnöstä. Haluaisin kuitenkin vielä tätä täydentää täälläkin ajatuksilla, jotka lyhyesti esittelisin. Mietinnössä tulisi korostaa sitä, että talous- ja rahoituskriisi on pahentanut ikääntyneiden köyhyysongelmaa Euroopassa. Sosiaalinen syrjäytyneisyys ja köyhyys ei tietenkään koske pelkästään aktiivisia ikääntyneitä. Pitää puhua myös terveydestä, ravitsemuksesta. Näillä ikääntyneillä on edessänsä myös energiaköyhyys. Täytyy pystyä viettämään arvokasta vanhuutta. Jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia ja muita toimijoita täytyy kehottaa yhteistyöhön silloin, kun poliittisia ohjelmia laaditaan. Tämä on aivan oleellisen tärkeää. Nyt puhutaan eläköitymisiän lykkäämisestä. Tämähän ei ole mahdollista, jos työntekijöistä ei pidetä huolta ja heidän ikääntymistään huomioida. Jäsenvaltioiden tulisi etsiä ratkaisuja, jotta ikääntyneet voisivat tehdä esimerkiksi osa-aikatyötä tarpeidensa mukaisesti. Elinikäinen oppiminen tulisi olla merkittävässä roolissa, sitä tulisi korostaa. Ja teknologian käyttö ja tietotekniikan hyödyntäminen, niin ikään tulisi muistaa. Minusta komission tulisi muistaa myös digitaalistrategia yhteismarkkinoilla. Tämäkin yhdistyy ikääntyneisiin. Ensi alkaa paljon kiitoksia. Minä itse kannatan aktiivista ikääntymistä ja nuoruuden säilyttämistä. Haluaisin sanoa, että voimme tukea suurinta osaa tarkistuksista. Kolme tärkeintä kolme huomiota tässä keskitytään aika paljon tähän äh, väestötieteelliseen pommiin ja ehkä tähän tarvitaan joku erityinen eurooppalainen rahasto tähän väestöön tasapainoon. Ehkäpä raha auttaa ongelman ratkaisuun. Toisekseen periaatteessa suhtaudun aika kriittisesti eläkeen pakolliseen nostamiseen. Eikä aktiivista ikääntymistä pidä väärinkäyttää, että tässä käytetään iskulausetta, jolla kohotettaisiin eläkeikää, koska on muitakin keinoja pitää ikääntyviä ihmisiä aktiivisena ja heidän panoksensa yhteiskuntaa voi olla myös muu kuin työmarkkinoilla toimiminen. Ja tarkistus 77 on kyseenalainen. Aldesti myös kysymykseen riittävästä terveydenhuollosta. Voisin kertoa paljon esimerkkejä ikääntyneiden syrjinnästä. On paljon ikäviä tapahtumia, jotka vaikuttavat ikääntyvien terveyteen. Mitään ikäsyrjintää ei saa tapahtua. terveydenhuoltoonkin kohdistuu paljon paineita ja varmaan eutanasiakin tulee, sekin nousee esille. Terveyden kiellon saatavuus ja ikääntyneiden terveydenhuolto pitäisi ottaa myös paremmin esille. Miguel Alde. Hvala, gospa predsjednica. Imamo odlično... Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni tässä on erinomainen mietintö luonnospöydällä. Se tuli todella oikeaan aikaan ja tässä talossa meidän täytyy puhua tästä aiheesta, joka on kovin keskeinen kaikissa jäsenvaltioissa. Ikääntyneiden tilanne, kaikki me ikäännymme jossain vaiheessa ja siksi tätä keskustelua ikääntyvistä tulee myös modernisoida. Tämä mietintöluonnos sisältää kaiken tarpeellisen, enkä halua tässä turhaan pitkittää keskustelua. Alderyhmä on esittänyt koko joukon tarkistuksia yhdessä muiden kollegojen kanssa ja odotan yhteistyötä herra Kukanin kanssa. Haluaisin todeta, että odotamme komission valmistelevan strategian, joka vastaa tähän väestökehityshaasteeseen. Ja meidän täytyy keskustella esimerkiksi dementiasta Euroopan unionissa. Sehän koskee yhä useampia kansalaisia päivä päivältä enemmän. Floor Kiitos, herra Weigel. Robert Zuber Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kun puhumme täytäntöönpanosta, ikääntymisen, aktiivisen ikääntymisen vuonna ja sukupolvien välisen solidaarisuuden vuonna olemme tehneet tarkistuksia. Ja tarkistuksilla pyritään siihen, että savuutta ei käytettäisi. aktiivisen ikääntymisen samaistamiseksi eläkeikänä. Kuitenkin keskustelu on ollut tämä henkistä. Metna tarttuu tähän ideaan. Ja me emme näe välttämättä kytköstä näissä asioissa. Eläkäjään kohottamiskysymys. Meillä on myös tarkistus tuottavuudesta viime vuosina. On tutkimuksia, jotka pitävät siihen, että työtuntien määrää pitäisi vähentää. Ja sosiaalisen kestävänkin kannalta rikkaita pitäisi jakaa paremmin eikä pakottaa ihmisiä työskentelemään pitempään ja pitempään. forma uh, Meillä on tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, miten rohkaisemme ihmisiä ikääntymään aktiivisesti. Julkiset palvelut mahdollistavat aktiivisen, ei-passiivisen ikääntymisen. Emme hyväksy tätä senioritalouden ideaa. Ei tätä pidä aina kääntää bisnesideaksi. Hieman riittävää eläkettä ei ole mahdollista edistää aktiivista ikääntymistä. Eli sillä täytyy olla ihmisarvoiset eläkkeet. Floor is yours, one minute. Yes, I'll try to be short. Yritän puhua lyhyesti. Kiitän edustaja Kukania hänen mietinnöstään. Olen myös tehnyt jotain tarkistuksia. Tästä keskustelusta syntyy tunne, että pääkeskusteluaiheena tulee olemaan eläköitymisiän lykkääminen. Se ei voi olla pakollista, mutta täytyy olla kuitenkin mahdollisuus työskennellä pidempään. Prosessin on oltava selektiivinen, ammatit ovat erilaisia, mahdollisuudet tehdä työtä pitkään eri ammateissa ovat erilaisia. Asevaltiot on tuettava näitä mahdollisuuksia. Tarkistuksessa puhumme myös elinkaariajattelusta. Tähän liittyy myös pakollinen eläkeikä. Tässä pääkommenttimme. Agia, eh, the floor is yours. Agia. Presidente, grazie al, al relatore. Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitän esittelijää. Me olemme tehneet joitain tarkistuksia, koska mielestämme tällainen sukupolvivaihdos on, eh, vai, tai vaihtonaiden välillä on hyvin tärkeä tällainen muutos ja se voi toteutua vuoropuhelun keinoin, rakenteellisen vuoropuhelun vanhojen ja nuorten välillä, niin että voidaan ottaa ja rikastuttaa toinen toistaan. Eri kokemukset voidaan näin saattaa yhteen. Ja ähm, työryhmien puitteissa tällaista vuoropuhelua voidaan ajaa niin, että saadaan mahdollisimman hyvä tilanne ja että saadaan varmistettua työpaikkojen korkea laatu ja korkea työllisyysaste samoin. Ja katsomme, että näin tulisi olla kautta koko ihmisen eliniän. Kun ajatellaan pitkäaikaistyöttömyyttä, niin siinä liittyy se paradoksi, että se koskee erityisesti 35-55-vuotiaita ja tämä meidän täytyy kyllä saada hoidettua. Entäpä sitten eläkeiän nostaminen? Esittelijä totesi, että siihen tulisi keskittyä, mutta mielestäni se ei ole kyllä relevantti tässä. Nyt äh, kehottaisin varovaisuuteen, kun puhutaan äh, eläkeiän nostamisesta, niin meidän mielestä tämme kaikkia työpaikkoja ei voi rinnastaa toisiinsa. Eivät kaikki työpaikat suinkaan ole samankaltaisia, joten tässä tulisi tehdä ero, ottaa huomioon eri töiden erilaiset piirteet, koska tätä ei saa unohtaa, kun eläkeiästä puhutaan. No, me tulemme tapaamaan jälleen varjoesittelijöiden kokouksessa ja varmasti saamme aikaan oikein hyvän mietinnön, koska tämä esittelijän pohja on todella hyvä ja vankka. Kiitos kaikille. Hyväksyntävaliokunnassa on 15.16. heinäkuuta. Anteeksi, että täytyy kiirehtiä viimeisen sanan annan herra Kukalle. Kukanille. Tätästi keskustelu on ollut myös sinulle hyödyllinen. Herra kukaan. Kiitos. Kyllä keskustelu oli hyödyllinen. Haluan kiittää kaikkia, jotka osallistuivat. Varjo esittelijän puheenvuoro SDstä oli myönteinen panos. Se parantaa mietinnön laatua, myös Vaikelin kommentti. ICRn e kommentti. Keskustellaan tästä. Toki tarkistuksia on paljon, jotka liittyvät demografiseen kehitykseen. Ne ovat aika lailla tiukkaan pakattuja sanamuodoltaan, mutta täytyy löytää realistisia ratkaisuja. Useammat puheenvuorot minua hieman kummastuttivat. Kollegat totesivat, että mietinnön tarkoitus näyttäisi olevan eläkeijän nosto ja että koko keskustelu käsittelisi sitä. Minä en ole tietoinen, että näin mainittaisiin mietinnössä. Minä vastustan sitä tiukasti. Toivottavasti voitte selittää minulle, miten tulitte siihen johtopäätökseen, että minä ehdotan sitä, että eläköitymisikää nostettaisiin. Kiitoksia kaikille tarkistuksesta. Oli hyödyllistä kuunnella keskustelua. Nyt tiedän paremmin, mikä on tilanne. Ja olen valmis sitten käymään intensiivisiä poliittisia keskusteluja. Kiitos. Kiitoksia herra Kokan. Kaikille kiitokset erittäin intensiivisestä viikosta, no, keskustelusta. Mutta tänään piti tehdä päätöksiä ja lisäkin kokouksia tulee. Kiitos.